äänestys, kun iltapäivän keskustelu on käyty. Seuraavana esityslistalla keskustelu Bahrainin tilanteesta erityisesti Nabil Rajabin, Abdulhadi al kavajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset. Ensin laatijat, kollega Kellam, yksi minuutti. What do need in this case? I... Kiitoksia. Se, mitä tarvitsemme tässä tapauksessa mielestäni, on tasapainoinen rakentava lähestymistapa kritiikkiä ja rohkaisua. On monia tapauksia, jos olemme huolestuneita Bahrainissa ihmisoikeuksissa ja sorrosta, jota on tapahtunut viime vuosien mielenosoitusten aikana. Tänä päivänä pyydämme selkeästi sitä, että monien mielipidevankien, monet mielipidevankit vapautettaisiin. Samalla mielestäni meillä on myös rohkaisevia viestejä Bahrainin hallitukselta, että se on sitoutunut uudistuksiin. Bahrainin eh, tiedustelukomission kertomuksen jälkeen. Lisäksi olemme rohkaisseet rikoslainsäädännön uudistamiseen ja riippumattoman oikeuslaitoksen mm, perustamiseen. Kruunuprinsin kanssa on jatkettu myös keskusteluja, eli aiomme valvoa tilannetta, kritisoimme ja rohkaisemme Bahrainin viranomaisia <clears throat> jatkamaan uudistusten tiellä. Kiitos paljon kollega Kellam, kollega Van Orden. Paljon kiitoksia puhemies. Pidän hyvänä päätöslausemaa ja kollega Kellamin puheenvuoroa yleisesti. Totta kai meidän on puolustettava ihmisoikeuksia ja meidän on saatava muut uudistuksen tielle, mutta realiteetit on myöskin tunnustettava kaikissa erityistapauksissa. Ääriliikkeiden olemassa ulo toisten maiden, kolmansien maiden puuttuminen, joka luo epävakautta. Ja toisaalta lain ja järjestyksen ylläpitäminen, mutta ei se ole mikään tekosyy mielivaltaisille vangitsemisille. Bahrain on maa, joka on ollut pitkän lännen ystävä ja liittolainen, erityisesti oman maani. Kuninkaan aloitteen jälkeen Bahrainin kurunuprinssi on osoittanut suurta johtajuutta kattavan uudistusohjelman kautta, joka parantaa demokratiaa ja luo lisää vakautta. Kaikki poliittisesta väristä riippumatta ansaitsevat kannustusta lähteä rakentaviin poliittisiin vuoropuheluihin ja Bahrainin viranomaisten on oltava maltillisia ja avokätisiä. Kiitos. Kollega Fanoiden, hyväksyttekö kysymyksen kollega Shaakelta? Salitteko kysymyksen? Kollega Shaake, olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, hyvä edustaja Van Orden. Minä olin ilahtunut, kun sanoit, että pelkäätte, että Saudi-Arabia esimerkiksi ja Iran puuttuvat tilanteeseen. Itse asiassa meidän ryhmämme ehdotti viittausta tähän asian päätöslauselmaan, mutta teidän ryhmämme, ryhmänne EPP ei halunnut sitä ottaa huomioon. Minusta meidän tulee katsoa lähi laajemmalti, kun mm, pyrimme ratkaisemaan Bahrainin ongelmia. Ja meillä on vielä pahempiakin kriisejä tulossa, joten haluaisin vain tietää, että oletko, oletteko todella samaa mieltä tässä? Uh, Vähän ystävä ja kollega Schaake. Hyvin tietää, että viitannut Saudi-Arabiaan joka on hallinnon liittolainen ja ystävä, ajattelin toiselta puolelta tulevaa puuttumista erityisesti Iranista. Kiitos kollega Van Orden. Nyt edustaja Kaiser kaksi minuuttia. Merci, Kiitos puhemies meidän torstai-iltapäivänne päätöslauselmamme pitää olla tuottavia, nimenomaan kun on kyse maistat kuin esimerkiksi Bahrain, joka koki parabikevään sunnian ja shittien välillä, shia-muslimien sunnimuslimien välillä, me, mutta ei saa harjoittaa mitään mielivaltaista politiikkaa, siitä pitää neuvotella, meidän pitää saada äh, kruununprinssi neuvottelutielle. Nyt äh, on Bahrainin äh, mielenilmauksen kolmas vuosi juhla ja hallitus on yhä vallassa, sama hallitus on yhä vallassa, meidän pitää saada enemmän avoimuutta ja demokratiaa tähän maahan, mutta kruununprinssi on ottanut askeleen eteenpäin. Hän on avannut keskustelun kansalliselle konsensukselle. On luotu oikeusasiamiehen paikka vir, virkamaahan ja myös on perustettu tutkintalautakunta tutkimaan vangittujen tilannetta, onko heitä kiidutettu ja myös rikoslainsäädäntöä lähdetään uudistamaan. Kaikki tämä kulkee hyvään suuntaan, mutta tässä voi olla paljon savua ilman tuotulta, jos ei kansainvälinen yhteisö seuraa kuitenkin Bahrainin tilannetta tarkasti. Me seuraamme äh, Eh, kuitenkin tietyllä sympatialla maan tilanteen kehittymistä, jotta siellä voitaisiin rauhanomaisesti muuttaa maata. Paljon kiitoksia edustaja De Kaiser. Kahdeksi minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Versia. Bahrain joutuu yhä suunnattoman sorron kohteeksi. Kolme vuotta on kulunut siitä, kun kaikki mielenilmaisut tukahdutettiin sekä sisä- että ulkopuolelta. Me tiedämme sen hyvin täällä, me tiedämme mitkä ovat panokset tuolla alueella, tiedämme mikä on taantunut, mikä on edennyt. Ja me tiedämme myös, kuinka on instrumentalisoitu tämä tilanne, jotka haluavat saada meidät uskomaan, että tämä on konflikti vain sunni- ja shia-muslimien välillä. Tässä on uhrattu arabikevät väärälle alttarille. Bahrainin kevät on tuhottu suuren Saudi-isoveljan toimesta. Kansalla on oikeus demokratiaan ja sen oikeuksensa kunnioittamiseen. Bahrainilla on, Bahrainin kansalaisilla on rohkeutta mm, ja siellä on lähdetty uudistusten tielle, mutta siinä on, se on vain tiettyä silmänlumetta länsivaltoja varten valta haluaa väittää, että se keskustelee opposition edustajien kanssa, kun se samalla vangitsee näitä. 3000 poliittista vankia noin pienessä maassa, jossa on 600 000, 600 000 asukasta. Kaikki tietävät, että ei kruununprinssi hallitse, vaan hänen setänsä, joka on ollut vallassa jo 50 vuotta. Mielipiteen vapaus on erittäin huonossa jamassa ulkomaalaisille ja maan sisäisille toimittajille. Bahrain on internetin, internetille vihamielinen maa me tiedämme, mitkä ovat panokset. Nahel Rajabin on kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön varapuheen, varapuheenjohtaja Abdel Al-Khavahan. Hän on joutunut kovan kidutuksen kohteeksi ja joutunut vangituksi. Ja me tiedämme, että Persianlahden maassa ei ole minkäänlaisia lausekkeita ihmisoikeustilanteessa. Bahrain on yksi keskeinen aseiden ostaja, joka on ollut tärkeä välittäjä viimeisten kuukausien aikana tuolla alueella vallitsevassa konfliktissa. Kiitos kollega Versia. Kollega Schaake, kaksi minuuttia. Thank you very much, President, Commissioner and colleagues. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, hienot mainoskampanjat tai sponsoroinnit maailman kauppafoorumilla eivät jätä varjonsa kuitenkaan näitä, tätä ihmisoikeustilannetta. Kuka hyvänsä katsookin ja vähän tarkemmin, ymmärtää, että on häpeä, ettei kuningashuone ole kyennyt ottamaan huomioon ihmisoikeuskysymyksiä eikä kansan hätää. Haluan painottaa sitä, että Saudi-Arabia eikä Iran niin tarvitse kummankaan puuttua tuomaan asioihin. Sen sijaan suositukset muualta, niitä tulisi täytäntöönpanna ehdottomasti. Lisäksi on monia tärkeitä kirjallisia uudistuksia, joita täytyy tehdä. Katoamiset ja sotilastuomioistuimen käyttö ovat yleisiä. Lääkäreitä ei saa estää työssään, se on selvää, tai heidän työtään politisoida. Varsinkin kun katsotaan nuorissa lapsia, joita pidätetään, heitä tulisi kohdella lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Bahrain on sen allekirjoittanut. Lisäksi pyydämme, että kuolemantuomio poistettaisiin. Tärkeät ihmisoikeusaktivistit eivät ole päässeet vapaaksi, eikä Rajab, eikä Sharif. Vielä kerran vetoamme siihen, että kaikki poliittiset vangit ja ihmisoikeusaktivistit vapautetaan ja toivon, kun lopetan hieman myönteisempään asiaan, että Arabiliiton päätös ottaa käyttöön ihmisoikeustuomioistuin Manamassa toimii katalysaattorina ja muistuttajana siitä, että pitää Bahrainissakin ja kautta tuon alueen kunnioittaa ihmisoikeuksia. Surullista on nimittäin se, että kun katsotaan koko Lähi-Itää, niin toivoisi, että Bahrainin ongelmat, jotka ovat ratkaistavissa, hoidettaisiin nyt lopulta. Joten sen toive toimia ei ole pelkästään strateginen, vaan se tarjoaa Bahrainin kansalle mahdollisuuksia ja oikeuksia niin, että minä, meppinä, voin minä tuohon maahan ilman, että minulle, minulta kielletään viisumi. Kiitos paljon kollega Saake. Viimeinen laatija kollega Slyter puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minusta on hienoa, että kehotetaan Saudi-Arabiaa ja Irania olemaan puuttumatta Bahrainin kysymyksiin niin kuin nyt tehdään, mutta meidän ei pitäisi myöskään puuttua tilanteeseen viemällä aseita tai välineitä, joita voidaan käyttää kansan joukkoja vastaan hyvin kätevästi, joten itsekin voisimme olla kiristämättä tilannetta entisestään. Bahrainin turvallisuus kai ole, ei ole uhattuna internetin kautta tai sellaisten lääkäreiden toimista, jotka syrjimättömästi haluavat hoitaa kaikkia tai aktivistien toimista, jotka haluavat puhua oman aiheensa puolesta, sen aiheen, johon uskovat. Bahrainin turvallisuus on uhattuna siksi, että kuningashuoneen ja hallituksen edustajat katsovat taaksepäin ja uskovat, että ihmis oikeuksien avoimen keskustelun ja demokratian aalto voidaan pysäyttää. Se on uhattuna siksi, että pyritään pitämään kiinni kuolemantuomiosta menetelmästä. Sotilastuomioistumet uhkaavat turvallisuutta, samoin erityistuomioistumet. Sieltä tulevat nyt uhat, jotka kohdistuvat Bahrainin tulevaisuuteen. Nyt on tarpeen kääntää sivua, katsoa tulevaisuuteen eikä

se on tippunut kuusikymmentäkuusi paikkaa viimeisen neljän vuoden aikana. neljäkymmentäneljä journalistia ja kaksikymmentäkaksi mediaa on rajoitettu pääsemästä bahrainiin sitten helmikuun kaksituhatta yksitoista bloggaajia journalisteja ja sosiaalisen median käyttäjiä on häiritty ja ahdisteltu. tämä on pakottanut monet myös itsesensuuriin. yhdestä tviitistä voi joutua viideksi vuodeksi vankilaan tai maksamaan kymmenen nolla euron sakot

on puututtava yksituumaisesti bahrainin tilanteeseen ja että bahrainilaisissa vankiloissa ja myös että bahrainissa vankiloissa istuvat mielipidevangit myös vapautetaan pikaisesti. Kiitos. Kiitos paljon kollega Repo. Seuraavana minuutiksi saa puheenvuoron edustaja Posselta. Ilman mikrofonia. Arvoisa puhemies, puhun kollega Niblerin nimissä. Hän johtaa valtuuskuntaa Persianlahden osalta. Meitä huolestuttaa alueen tilanne. Me taistelemme ihmisoikeuksien puolesta ja tässä konkreettis- näissä kolmessa konkreettisessa tapauksessa haluamme, että viranomaiset toimivat välittömästi. Toisaalta emme voi yksipuolisesti keskustella täällä niin kuin jotkut esittävät. Ensimmäinen keskusteluni Bahrainilaisen johtajan kanssa on 30 vuoden takaa. Silloinkin sunnit ja siijat, erilaiset vaatimukset kohtasivat törmäyskurssilla siellä ja meidän on huolehdittava siitä, että vuoropuhelussa rauhanomaisesti pyritään saamaan myönteistä ja rakentavaa roolia Tämä koskee sekä kuningasta että kruununprinssiä. Meidän pitää energisesti puolustaa ihmisoikeuksia, niin kuin teemmekin, mutta myös hyvin selkeästi sanoa, että uudistukset maassa ansaitsevat myös tukea ja me haluamme tuomioistuimen sinne toimimaan. Kiitos. Kiitos kollega Posselt. Kollega Geringer-Diodenberg. Situatio łamania praw człowieka w Bahrajnie budzi ogromny niepokój. Kiitoksia, hyvä puhemies. Bahrainin tilanne on erittäin huolettava kansainväliselle yhteisölle. Bahrainin viranomaiset ovat jättäneet ihmisten perusoikeushuomiota mukaan lukuen yhdistymisvapauden, ilmaisunvapauden ja mielenilmaisunvapauden. Hyvin usein kansalaiset joutuvat laittomien pidätysten uhreiksi. Bahrainin ihmisoikeuskeskuksen puheenjohtaja on ollut vankilassa markkina jo kaksi vuotta. Ja monet muut ovat joutuneet vankilaan, kuten Sharif, joka on vankilassa sen takia, että hän osallistui hyvin rauhanomaisiin mielenosoituksiin vuonna 2011. Nämä ihmiset kymmenien muiden mukana ovat uhreja. Heille keksitään syytteitä, heitä kidutetaan ja nöyryytetään. Tämän tyyppistä politiikkaa meidän tulee tuomita. Se ei myöskään ota huomioon sitä, millä tavalla pitäisi toimia. Kiitos, kollega Geringer de Adenberg. Nyt jätetään väliin keskustelu ilman puhelistaa komission ja sen pyydessä lopuksi puheenvuoron. mr president uh, honourable members let me first stress that uh, niin. haluamme painottaa sitä että korkea edustaja on seurannut tiukasti ja läheisesti tätä bahrainin kehitystä kaikki eri Bahrainin toimijat ja heidän tilanteensa on selkeästi ollut esillä. Korkea edustaja kannattaa sitä, että Bahrainin kruununprinssi kuningas Hamadin pyynnöstä piti hyvin laaja alaisia keskusteluja sisältäen muun muassa Sheikh Ali Salmanin tilanteen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun vuonna 2011 helmikuussa oli mielenosoituksia tässä tärkeässä risteyksessä uskomme, että neuvottelut, joita on käyty siitä lähtien, niillä on mahdollisuus myöskin mahdollistaa pitkän aikavälin sopimus ja kestävä kehitys Bahrainissa. Vielä kerran vetoamme kaikkiin osapuoliin, jotta nämä pidättäytyisivät väkivallasta ja tekisivät työtä yhdessä kohti mm, sopua mutta kuten olemme myös johdonmukaisesti sanoneet viimeisen kolmen vuoden ajan, tämä sopuprosessi vaatii kohtuullisuutta ja konkreettisia luottamuksen rakennuksen askelia kaikilta osapuolilta, mukaan lukien se, että ne, jotka on pidätetty, vapautetaan, koska heidät pidätettiin rauhanomaisessa poliittisessa toiminnassa. Näin voitaisiin päästä yli tästä syvästä politisoinnista, joka vaivaa Bahrainin yhteiskuntaa Euroopan ihmisoikeus ähm, korkea edustaja Stavros Lambrinidis, joka kävi Bahrainissa viime kesäkuussa, sai mahdollisuuden vierailla joidenkin pidätettyjen luona. Ja jatkamme selke- tämän asian seuraamista. Euroopan unioni hyväksyy se, mitä Bahrainin viranomaiset ovat pyrkineet tekemään, kun ne täytäntöön panovat. Bahrainin riippumattoman tiedustelukeskuksen suosituksia, näin parantaen ihmisoikeustilannetta. Mutta vielä on paljon tehtävää ja jatkamme Bahrainin tukemista, jotta se nopeasti täytäntöönpaneisi ne suositukset, joita sille on annettu, ja tarjoamme sille kaikkea mahdollista tukea, jotta päästäisiin tähän lopputulokseen. Lisäksi olemme yhteistyössä viranomaisten kanssa, kun pyritään vastuullisuuteen ja siihen, että rikoksista joutuu aina vastaamaan seurauksista. Näin olemme yhteydessä yleisen syyttäjävirastoon ja vankien edunajajiin, kuten myöskin kansallisen ihmisoikeuslaitoksen, joilla pitäisi olla tärkeä ja ennaltaehkäisevä rooli tässä suhteessa, kun se täyttää tehtävänsä täysin riippumattomana. Eri instituutioiden täytyy saada aikaiseksi konkreettisia lopputuloksia, jotta kansan luottamus saataisiin palautettua. Lisäksi olemme sitä mieltä, että Juan Mendesin YK erityisedustajan vierailu, joka on erikoistunut siis kidutuksen tutkimukseen olisi erittäin tärkeä viesti, jotta voitaisiin katsoa, kuinka paljon edistystä on saatu aikaiseksi. Lopuksi haluan lämpimästi kiittää Euroopan parlamentin valtuuskunnan työpanoksesta ja arvostaa sitä, miten paljon se on tehnyt, kun pyrkii parantamaan Euroopan parlamentin sitoumusta Bahrainiin. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Füle. Kuusi päätöslausemaa on esitetty keskustelun lopuksi. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestys järjestetään nyt keskustelun päätteeksi. Ensin äänestetään päätöslausemasta Taimaan tilanteesta yksi äänestys vain yhteisestä päätöslauselmasta viideltä ryhmältä. Muutosesityksiä ei ole Joten loppuäänestys äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä.